Bien, chers collègues, nous allons euh, débuter, je pense. Hyvät kollegat, hyvät edustajat, jatkamme tämän päivän kokoustamme. Tänään me käsittelemme Libyaa koko iltapäivän. Me saamme nyt miettiä sitä, mitä on opittu tästä Libya-tapauksesta sotilaallisesta operaatiosta, jota NATO johti viime vuonna Libyassa – ja nyt aikataulusyistä meidän keskustelumme on oikeastaan vuotta sen jälkeen, kun tämä operaatio alkoi 19. päivä maaliskuuta. 19. maaliskuuta aina 31. maaliskuuta itse asiassa ei ollut Naton johtamaa, vaan se oli tällaista ad hoc työtä. Ja operaation johtoon NATO tuli maaliskuun lopussa. Ja me olemme nyt saaneet tänne keskustelemaan meidän kanssamme herra Droarin. Hän johtaa Naton kansainvälistä yksikköä joka koskee Libyaa. Ja me saamme nyt miettiä näitä poliittisia oppeja myös. Se on tietysti meidän työtämme ja Jana Gomesin työtä erityisesti, joka on Libya-asian esittelijä. Ja hän on Salafrankan kanssa asiaa käsitellyt ja myös käynyt ulkoasiainvaliokunnan kanssa vierailulla Libyassa tutkailemassa unionin sitoumuksia tuossa valtiossa ja miettinyt myös sitä, miten unioni voisi nyt varsinkin turvallisuuspuolella jatkossa siellä toimia. Ja tämän iltapäivän aikana me nyt saamme miettiä sitä, mitä tosiaan olemme Naton näkökulmasta oppineet Libyasta. Nyt tässä takanamme näkyy kuviakin tästä, joten esittelyn ajaksi minä menen tuonne toiselle paikalle istumaan, jotta kaikki näkevät eh, nämä kuvat. Ja sen jälkeen käymme sitten keskustelua ja herra Dryar varmasti eh, vastailee meidän kysymyksiimme. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Ennen kenraalimajurin esityksen aloittamista Suomen kopista täältä numerosta 10 varmistamme, onko salissa kenties suomen kielen kuuntelijoita antaa pienen merkin. Jatketaan. Hyvä, kiitoksia. Kiitokset. Niin, Naton Libya prosessista olemme saaneet moniakin asioita oppia, mutta tämä hanke on edelleenkin kesken osittain. Eli eh, tässä me ikään kuin olemme nyt vasta pystyneet eh, paikantamaan monia eh, oppi, oppitunteja ja sen jälkeen voimme sitten vasta sanoa oppineemme jotain. Eli meidän täytyy vielä käyttää aikaa voidaksemme käyttää hyväksemme tätä tietoa ja miettiä sitten, minkälaisia välineitä niistä voidaan kehitellä ja myös miettiä, mitkä kohdat ovat olleet heikkouksiamme ja missä on, mitkä vahvuuksiamme. Tässä myös mietimme näitä meidän kapasiteettiamme Tämä käsite on hyvin laaja. Kyse ei ole pelkästään ohjelmasta tai välineistä. Kyse on selvästä organisaatioopista ja toimintamuodoista. Eli tätä sotilaallista kapasiteettia käytetään kokonaiskäsitteenä kaikissa mahdollisissa merkityksissä. Nämä alustavat huomiot tähän heti kärkeen. Ja nyt minä haluaisin kertoa teille tarkemmin siitä, mitä NATO tästä Libya-operaatiosta todellisuudessa voi oppia. No niin, viime vuonna NATO aloitti tällaisen hankkeen Unified Protector ja se, siitä se saatiin menestyksekkäästi päätökseen aika lyhyen aikaa ajan sisällä. Ja tässä oli poliittiset sotilaalliset tavoitteet ja aika tavalla menestyksekkäästi voidaan suhtautua näihin tuloksiin. Kuitenkin tämä Unified Protector-operaatio tarjosi meille myös mahdollisuuden katsoa tarkasti virheitämme ja myös miettiä, miten voimme parantaa toimintaamme ja myös identifioida parhaita käytänteitä tulevaisuutta varten. Nyt tässä voidaan havaita tärkeimmät mahdollisuudet tulevaisuudelle ja tärkeimmät opit, joita olemme tästä saaneet. Tässä päärintamalla me toimimme Libyassa ja käytimme uutta, ka, uutta strategiakäsitettä Unified Protectorissa ja tässä oli nimenomaan ympäristö, turvallisuus myös otettuna huomioon ja me halusimme tästä tämän saada toimintaan heti kahdessa viikossa. Naton johtamisjärjestelmä hyväksyi oman skenaarionsa sekä meri Politiikkaan, että maapolitiikkaan. Ja tässä tehtiin kansainvälisesti yhteistyötä. Tähän tuli mukaan hyvin monia eri kumppaneita. Kuitenkin alusta alkaen tätä hanketta eh, arvosteltiin konsultoinnista ja lähestymistavan eriäväisyyksistä ja eriävistä poliittisista eh, lähestymistavoista. Niitä tiedotusvälineissä käsiteltiin. Kansalliset eh, luvut osallistuivat myös, näyttivät myös selvää ero, eroavaisuutta muutosta mielipiteissä tämän koko operaation aikana. Meidän täytyisi kuitenkin muistaa, että liittoutuneet ja jäsenvaltiot hyvin hankalan konsensuksen jälkeen pääsivät tällaiseen yhteisymmärrykseen ja Natossa ei kuitenkaan tarvita sitä, että kaikki jäsenet osallistuvat näihin NATO-johtoisiin hankkeisiin, joten ei ole ollenkaan yllätyksellistä se, että jotkut jäävät tällaisten hankkeiden ulkopuolelle. Tämä itse asiassa luo Natolle entistä enemmän joustavuutta toiminnassa. Tätä ei tosin tule nyt tulkita väärin ikään kuin heikkouksena. NATO eh, toimii vahvasti ja konsensuaalisesti kuitenkin omissa sotilaallisissa hankkeissaan vaikka nämä eroavaisuudet ja erimielisyydet tietysti pääsevät usein enemmän mediassa esille. Minä haluaisin korostaa tässä yhteydessä kumppaneiden osallistumisen. Se oli hyvin merkittävää. Naton kumppanuussopimukset ovat näin ollen tulleet nyt suoraan eh, keskiöön. Kaikki ovat toimineet avoimesti ja myös nämä kumppanivaltiot osoittivat halukkuutensa osallistua tähän työhön ja meidän yhteistoimintamme näiden kumppaneiden kanssa on vahvistanut Naton toimintaa erityisesti poliittisen tuen, kulttuurisen tietoisuuden ja tiedon jaon kannalta. Tämä, nämä ovat avainasioita ja liittoutuneiden täytyisi jatkaa tällaista kumppanuustoimintaa ja tässä on mainittu muutamat valtiot, mutta meidän täytyy miettiä myös kansainvälisiä järjestöjä, kuten Arabiliittoa, joka pitäisi osallistua tähän työhön ja kerätä lisää poliittista yhteistyötä ja myös yhteen toimivuutta tulevissa hankkeissamme näiden valtioiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä täytyy tehdä siviili- ja meriviranomaisten puolella Finally, tehokkuuden kasvattamiseksi. NATO myös tukee tai haluaa toimia YK mandaattien pohjalta. Building on this last statement. Me pohjaamme näihin perusperiaatteisiin ja tarvitsemme kaiken kattavan lähestymistavan. Meidän, meidän täytyy äsken mainitsemani siviilipuolen edustajat saada mukaan. Se on oikein hyödyllistä samoin alussa, samoin kuin toimen toiminnan aikana ja myös tässä loppuarvioinnin aikana, kun me vaihdamme merkittävää tietoa unionin ja Naton ja esimerkiksi punaisen ristin kansainvälisen komitean kanssa. Tällainen kansa, kaiken kattava lähestymistapa vaatii meitä muistuttamaan itseämme siitä, että NATO on e, e, päinvastoin kuin EU sotilaallinen työ, työmuoto, joka sitten vain käyttää muita muotoja tukenaan. Ja tämä täytyy pitää mielessä. NATO haluaa käyttää tällaista kaiken kattavaa lähestymistapaa päästäkseen kaikkiin tavoitteisiin ja sen täytyy tietysti myös luottaa muihin tekijöihin Tämä on meidän tavoitteemme tulevaisuudessa. Minä uskon, että suurin osa meistä pitää strategista viestintää hyvin merkittävänä. Tässä äh, on tehty operaation aikana selvä luettelo siitä, mitä tällainen strateginen viestintä on. Heti ensimmäisten viikkojen aikana kävi ilmi, että Libya nopeasti kehittyy kriisin suuntaan ja maa, tilanne heikentyy ja NATO joutui tämän toteamaan, mutta me haluamme pitää mielessämme sen, että Naton täytyy jatkuvasti seuraavia seuraaviin asioihin kiinnittää huomiota. Oliko meidän strategiamme proaktiivinen ja onnistuttu, onnistuttiinko eh, ennakoimaan eh, tiettyjä kysymyksiä ennen kuin ne pääsivät eh, tiedotusvälineissä läpi. Otettiinko Afrikan strategia huomioon ja voitiinko epäluottamusta hälventää NATOon, jota ehkä oli havaittavissa ennen tätä operaatiota. Olisiko NATOn tiedotusväline suhteita kehittää, voitu kehittää paremmin, jotta NATOn viesti olisi mennyt paremmin läpi ja mitä pitkän aikavälin viestintä oikeastaan tarkoittaa. Ja liittoutuneet eivät nyt voi jäädä tähän OUPn varjoon, vaan meidän täytyy miettiä tarkemmin, miten toimimme tulevaisuudessa tiedotusvälineiden suuntaan ennen seuraavaa kriisiä. Naton täytyy kehittää uudesta, uusi suhde tiedotusvälineihin. Nyt minä haluaisin kertoa teille tästä tiedustelusta ja valvonnasta joita meillä oli käytössä tämän operaation aikana. Meillä ei ollut riittävästi maavoimia. Se on kriittinen kysymys Natolle ja meidän täytyy kehittää tätä ja intelligence, surveillance and... ja täytyy kohdentaa tarkemmin tiedustelutoimiamme ja heti alu, alusta lähtien Gaddafin puoleiset joukot häiritsivät meidän tiedustelutietoamme siviili, siviilialueilla ja myös kaupunkialueilla. On some of the and persistent ISR capabilities depict. Ja tässä kuvassa näkyy erilaiset meidän mahdollisuutemme ja eri, erityisasiantuntijamme tiedustelutiedon käyttöön. Tämä operaatio osoitti sen, että tiedustelu ei It was a critical capability for planning and execution. Having said that, meidän pitää myöskin äh, suunnata katsemme taaksepäin kriittisellä, kriittisin silmin. Kumppanimme, äh, Kanada ja muut, äh, toimittivat enimmän osan kalustusta. Meidän täytyy kuitenkin myöntää, että operaation menestys riippui kuitenkin niistä Yhdysvaltain oma, oma, omaamista erityisavuista ja taidoista ja tiedoista. On välttämätöntä, että NATO tuonnempanakin huolehtii siitä, että nämä tietotaito on sitten tarjolla ja käytettävissä liittouman muillakin, muissakin tehtävissä. Niin ikään riittämättömyys, kaluston riittämättömyys tulee vaikuttamaan kielteisesti sitten vastustajien kannalta ja oman, oman isukymen kannalta. Kyky ylläpitää riittävää operatiivista yhte, yhteis, yhteisjohdettua operaatiota on kaiken A ja O identifikaatio, positiivinen sellainen priori, priorisointi ja kohteiden arviointi on erittäin tärkeää. Samoin myöskin sitten kohteiden, jos ne ovat ajallisesti tai muuten eri, arkaluontoisia, kohdentaminen on erittäin tärkeä. Tässä tarvitaan asiantuntevaa henkilöstöä ja riittävää tiedustelu- ja valvontatietoa. Sillä voi olla e, kielteisiäkin vaikutuksia, sikäli kun kalustoa on liian niukasti. Sen vuoksi esimerkiksi Euroopan liittolaisten tulisi investoida näihin seikkoihin ja myöskin kaikkiin olennaisiin toimintakalustoon esimerkiksi tästä täsmäohjattuihin ammuksiin ja, ja myöskin sitten ilmassa tapahtuvaan tankkausmahdollisuuteen. Näin emme joudu sitoutumaan, notaan pelkästään yhteen tukitoimintaan. <clears throat> NATO-jäsenten tulisi yksittäin ja er, er, itse, itsenäisesti myöskin näitä valmiuksia parantaa, jotta voisi täysipainoisesti osallistua jatkoponnisteluihin. Mitä tulee sitten saat, valmiuksen saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen, pitää myöskin nämä seikat ottaa huomioon. Pitää ottaa tällainen defensiivinen lähestymistapa turvallisuutta pienemmällä menoilla saavutetaan, jos ollaan joustavia. Meidän pitää priorisoida tavoitteemme, erikoistua sellaisille sektoreille, jossa me toimme, toimme tuoda lisäarvoa ja, ja keskittää hankinnat ja logistiikka ja myöskin koulutus mielellään. Ja sitten kauniksi lopuksi haluaisin viitata hyvin vähäisiin oheisvaurioihin, mitä tässä operaatiossa sattui alussa jo määrätyt poliittiset rajat, eli että maa, äh, maahan ei laskeuduta ja että siviili, siviiliuhrit pidetään nollassa vaikuttivat myöskin sitten maakohteiden valikoitumiseen ja niihin kohdistettuihin toimenpiteisiin ajatellaan tek- teknisesti hyvinkin pitkälle kehitettyjä lämpöhakeutuvia ohja- ohjuksia ja muita. NATO onnistui tässä targetoinnissa kaikissa operaatiovaiheissa kohteiden valinta tapahtui hyvin huolellisesti, mikä oli sel- selvästi havaittavissa kaikilla tasoilla operatiivisesti niin kuin takti- taktisesti Äh, korkean äh, tulleita ohjeita noudatettiin pilkulleen ja siinä äh, tar- tarkasteltiin kaikkia vaiheita hyvin kriittisesti niin, että mitään harha ei päässyt tullut otetuksi. Yli 11 000 iskua toteutettiin ja yli 7 500 ohjusta ilmasta käsin tai asetta ilmasta käsin laukaistiin. Kaikki olivat täsmäohjautuvia ja näin ollen tämä oheis, oheisvahingot jäivät minimaaliseksi. Yritettiin jopa ohjukset oh, suunnata rakennusten tiettyihin osiin, eikä vain ylisummaan koko rakennukseen. Tämä sotilaallinen tavoite valittiin ja sille, ja sille sitten tietyt parametrit, niin että esimerkiksi räjähdys paineaalto, vaikutus jäi mahdollisimman eh, pieneksi. Tällä tavalla ylipäätänsä pystyttiin eh, eh, vähentämään näitä oheis vahinkoja, mutta täysin niitä ei koskaan pystytä e-, eliminoimaan. Sitten Libyan kansainvälisen tutkintakomission YK, YK alaisen ihmisoikeusneuvoston loppulausemassa eh, todettiin, että eh, NATO on pystyy toteuttamaan hyvinkin täsmällisen eh, operaation, jossa kyettiin välttämään liialliset siviiliuhreet ja siinä kehuttiin Naton tavoitteita välttää siviiliuhrien muodostumista kohteisiin hyökättäessä. Olen enimmäkseen nyt tähän mennessä puhunut siitä, mitä me voisimme OUPstä ottaa opiksemme tulevaisuuden varalle, mutta kuten tässä äh, loppu äh, yhteenvedossa niin haluaisin äh, vähän luorata Naton ja kansainvälisen yhteisön jatkotoimintamahdollisuuksia, vaikka tämä operaatio on nyt päättynyt E, NATO ja hyvinkin vastuullisesti jatkaa tätä jälkihoitoa, missä, missä pyritään saattamaan loppuun tämän oppimis, oppimisprosessi, mistä tämäkin esitys on osoita, osoituksena, ja ylipäätänsä auttamaan Libyan kansaa kansainvälisessä jälleen rakentamisessa ja, ja, ja kansainvälisen yhteisön palautumisessa ja edesauttamaan Välimeren vuoropuhelua ja samoin eh, teemme yhteistyötä kansainvälisten yhteisön kanssa eh, esimerkiksi eh, näissä jälkien siivomisissa toimissa. NATO on hyvinkin avoimesti pystynyt sitten, kyennyt, yrittänyt vastata avoimesti kaikkiin ulkopuolisten kysymyksiin, media, tiedotusvälineet, mukaan lukien myöskin salaisen, salaisia tietoja on, on valotettu julkisesti julkisuudelle, jotta äh, ulkomaailmakin saisi varmuuden operaation asianmukaisuudesta. Mitä sitten tulee äh, turvallisuuden äh, parantamisesta alueella, sisältää keskustelut, että mitä Välimeren alueen tilanteen vakauttamiseksi on tarpeen tehdä muuallakin kuin Libyassa. NATO jatkaa missiotaan Afrikan unionin tukena ja pyrkii eh, koordinoimaan strategiaa eh, valmiusjoukkojensa kautta. Kuten jo mainitsin, tämä, tästä, tämä operaatio oli hyvin opettavainen vastaisen varalle, että NATO sitten jatkossakin kykenee joustavasti reagoimaan tilanteisiin. Meidän pitää pitää yllä eh, riittävää val- valmiutta koskien, mukaan lukien myöskin henkilökohtaiset, henkilökohtaiset kohtaisen ammattitaidon ja tietotaidon yllä, ylläpitämisen. Näitä oppeja voidaan käytännössä soveltaa sitten uuden Naton komentorakenteen kautta, ja, joka painottaa nimenomaan käytettävyyttä ja samoin koulutusta ja operaatioihin valmentautumista. Ja samoin sitten paremman paremman valmiuden kautta, erityisesti tässä tiedustelutoiminnan osalta. Tähän minun lyhyt esitykseni päättyy ja nyt olen valmis tässä vastaamaan teidän kysymyksiinne. Kiitokset teille. Écoutez, merci. Euh, sans vouloir trop rentrer dans les détails. No niin, kiitokset tästä yksityiskohtaisesta esityksestä. Tuskin me pystymme kovin yksityiskohtaisesti asiasta keskustelemaan, koska mehän emme ole asiantuntijoita tässä asiassa, eikä mekä kaikessa, kaikissa näissä Naton yksityiskohdissa ja kapasiteeteissa, joista puhuitte. No tästä ISRstä siis tuosta tiedustelusta, jonka mainitsitte, niin, te puhuitte tästä kriittisestä kapasiteetista, että se on yhdysvaltalaista. Ja ilman tuota kapasiteettia ja tämmöistä operaatiota ei olisi pystytty viemään läpi. Voisitteko ehkä hivenen enemmän kehitellä tätä ajatusta, mikä nyt on tuo ketju, miksi Euroopasta itse asiassa puuttuu tuollaista kapasiteettia ja miten Eurooppa ja Euroopan valtiot erityisesti voisivat tällaisessa kohdentamisessa ja kohteiden valintahankkeessa myöhemmin parantaa toimintaansa. Ja sitten nämä, nämä oheisvauriot, joista mainitsitte, te puhuitte siitä, että oheisvaikutukset on pystytty pitämään vähimmäistasolla. Mikä tällaisessa hankkeessa on Naton ja muiden kansainvälisten järjestöjen, joista muutama mainitsitte, välineiden käyttömahdollisuus. Minkälaisia välineitä on nimenomaan käytössä, jotta ohjausvaikutukset voivat olla mahdollisimman pienet ja voisitte ehkä sitten täsmällisemmin puhua tästä asiasta. Ja äh, tämä on hyvin tärkeä kysymys toki ja myös tuo tietyn legitiimiyden koko operaatiolle sekä ennen sitä että jälkeenpäin, jos oheisvaikutukset ja siviiliuhrit voidaan välttää. Tätä, näitä kysymyksiä ehkä voi sitten yksityiskohtaisemmin vielä nyt käsitellä. Ja vielä on muutamia kollegoja, jotka haluavat käyttää puheenvuoron tästä. Eh, eh, ensiksi Kelam, olkaa hyvä. For, for this very interesting report. Kiitoksia paljon tästä hyvin mielenkiintoisesta raportista. Ymmärrämme kyllä, että tämä on aivan erityislaatuinen tapaus, kun eurooppalaiset Naton jäsenet ryhtyivät johtoon ja johtivat tämän operaation menestyksekkäästi loppuun. Kuitenkin aivan oikein mainitsitte, että menestys riippui edelleen Yhdysvaltojen tarjoamasta kapasiteetista ja kysymykseni, josta olen eniten huolissani, onkin se, että jos Natolta ei tulekaan resursseja tuleviin operaatioihin, nimittäin jos kuvitellaan, että tämä operaatio olisi lykkäytynyt ja lykkäytynyt yhä uudestaan kuukausia, jopa puoli vuottakin, niin mikähän olisikaan ollut kokonaiskuva silloin? Ja tulevaisuutta, jos ajatellaan, jos Natolla on samankaltaisia operaatioita edessään, sanotaan nyt vaikkapa kaksi tai kolme operaatiota samanaikaisesti, niin olisiko käytännössä mahdollista reagoida tällaisiin haasteisiin asianmukaisesti? Ja sitten on kysymys myöskin joka koskee joidenkin NATO-jäsenvaltioiden osallistumista. Mainittiin, että Tanska, Norja ja Belgia osallistuivat operaatioon ilmakalustollaan merkittävästi, kun taas muut valtiot osallistuvat paljon vaatimattomammin. Miten arvioitte, olisiko tämä mahdollista myöskin tulevaisuudessa? Kiitokset ja Gomes, olkaa hyvä. Mm. Thank you, General, for, um, and thank you NATO. And I... Kiitokset teille ja kiitokset Natolle. Minä haluan kiittää NATOa Libyan työstä. En välttämättä sitä NATOa niin aina tue muuten, mutta nyt tässä yhteydessä kuitenkin, ja olen juuri äskettäin käynytkin Libyassa, puheenjohtajan kanssa tarkkailemassa Libyan kehitystä. Uskon, että tämä oli hyvin tärkeä operaatio. Me todellakin onnistuimme muuttamaan asiaa, tilaa ja pelastamaan henkiä, ihmishenkiä. Tämän tyyppisiä operaatioita juuri vähimmäismäärän oheusvaikutusten äh, kanssa me tarvitsemme ja turvallisuusneuvoston on nimenomaan painostanut sitä, että kansalaisia täytyy suojella sellaisessa valtiossa, jossa valtio itse vainoa omia kansalaisia. Ne kävin juuri myös Venäjän tilannetta läpi ja siellä televisiossa tuota propagandaa esitetään jatkuvasti ja väitetään, että oheisvaikutukset Libyassa olisivat olleet valtavat, vaikka se ei ole totta. Kaikki, kaikki libyalaiset olisivat joutuneet tässä kärsimään, se ei pidä paikkaansa. Ja myös jos väitetään sitä, että tässä ei olisi vain kannettu vastuuta, vaan haluttu vaihtaa tuo hallitus. Kyse oli tietysti suojelutyöstä, mutta alusta lähtien oli selvää, että Gaddafin hallintoa, äh, hallinto oli mm, kaikista pahin oman kansan vihollinen. Ei ajatella sitä, mitä aikaisemmin kymmeniä vuosia sitten äh, on tapahtunut. Silloinkin hän juuri toimi Libyan kansalaisia vastaan. Emmekä, ja erityisesti ihmisoikeusrikkomukset, joita Gaddafi on jatkuvasti viime vuosien ajan harjoittanut omaa kansansa vastaan. Gaddafi itse lupasi Libyan kansalle, että E, löydetään jokainen, jokaisen nurkan takaa, eli kaikki tapetaan. Hän itse näin sanoi tuossa aluksi, eli mitään ratkaisua ei ollut tälle konfliktille ilman, että Gaddafista ja hänen hallinnostaan päästäisiin eroon. Tämä ei sinänsä ollut operaation tavoite, mutta se nyt oli tietysti itsestään selvää, että näin tapahtuu. Ja itse asiassa meidän täytyisi korostaa sitä, että tämä e, tapahtui myös Libyan kansalaisten oman toiminnan kautta, koska he itse taistelivat maa, omalla maaperällään, eivät Naton ja muiden valtioiden edustajat sinänsä, vaan libyalaiset itse. Ja minä näin sen itse omin silmin, kun kävin siellä ja kävin noissa operaatio, operaatiovalvontahuoneissa ja sen sellaisissa. Siellä nimenomaan saatiin käskyt siitä, mihin suuntaan pitää pommittaa ja niin poispäin. Ja havaitsin, että siellä saatiin tietoa kansalaisilta tuolla, tuolla tuonne valvontayksikköön ja sitten tuo tieto välitettiin Natolle. Minä tosiaan uskon siihen, että tämä oli aivan erityisen erikoinen hanke. Valitettavasti se ei ollut meidän hanke. Parlamentti 10. päivä maaliskuuta pyysi omaa hanketta tähän, mutta sitä, siihen ei ryhdytty, koska jäsenvaltiot eivät EU-ssa päässeet yhteisymmärrykseen. Sitten ne tekivät kyllä Naton yksiköjen kanssa yhteistyötä, jotta tämä operaatio saatiin alkuun, mutta yhdessä ei päästy asiasta yhteisymmärrykseen oli niin suuria erimielisyyksiä jäsenvaltioiden välillä. Saksan, Saksa jäi jopa ähm, tuosta äänestyksestä pois äh, tuossa, ähm, tuosta 1973 päätöslauselmasta YK turvallisuuslauselmasta. Ja niin kuin jo sanoitkin, niin vaikka jos me olisimme halunneet hoitaa tämän unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan sisällä, niin joudumme havaitsemaan, että emme olisi pystyneet siihen, koska meillä ei ole tällaista sotilaallista kapasiteettia alkuunkaan hallussamme. Ja tämä on hyvin tärkeä asia ja kiitos siitä, että tämän toit esille. Olen samaa mieltä kanssasi. Eli me kyse ei ole sellaisesta kapasiteetista, joka nyt yön yli vaan saadaan päätettyä yhtäkkiä. Ja olen tyytyväinen siitä, siihen, että otit tämän esille. Me, meillä ei tällaista kapasiteettia ole itsenäisenä olemassa, jos unionin yhteinen puolustuspolitiikka ei voi toimia itsenäisesti eikä yksistään ilman kolmansia valtioita, kuten Yhdysvaltoja. Minä haluaisin kuitenkin kysyä sitten seuraavaa, jos nyt ajattelemme, mitä Libyalta on pyydetty Sehän tietysti vaikuttaa näihin turvallisuuspuoliin, eh, kysymyksiin sekä Libyassa että myös meidän turvallisuusnäkemykseemme erityisesti rajavalvonta-asia on meidän yhteinen asiamme, ei pelkästään heidän kysymyksensä, vaan myös meidän kysymyksemme, koska Libyahan on ikään kuin rajavaltio meihin nähden. Ja nyt tämä kapasiteetti meiltä kyllä puuttuu. Onko meillä mahdollisuuksia toimia vai ei? Kiitokset. Euh, Général, je voudrais commencer par... Niin, kiitokset siitä, että tulitte tänne esittelemään meille tätä asiaa. Minä en suinkaan ole asiantuntija Libyan tilanteessa. Rouva Gomes varmasti näin on ja hoitaa tämän asiantuntijuuden meidän valiokunnassamme. Mutta minä haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Tässä te ensimmäisessä tai toisessa kuvassa puhuitte tiedotusvälinesuhteista ja puhuitte siitä, että olisi olemassa tällainen eksklusiivinen suhde ikään kuin operaation ja tiedotusvälineiden välillä. On, olenko ymmärtänyt tämän nyt oikein ja mitä tämä siis nyt tarkoittaa käytännössä? Voidaanko sitä verrata jollain tavalla? monien toimittajien työhön valtioissa, tietyissä valtioissa, joissa he ovat joutuneet vaikeuksiin. Kiitokset. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa ja onneksi olkoon oikein onnistuneesta operaatiosta. Olisin kiinnostunut tietämään, kuinka onnistuneesti lento... I know the Charles de Gaulle did a great job and... lentotukialuksien käyttö oli. Charles de Gaulleiltahan ohjattiin lentoiskuja ja myöskin helikopteriiskuja. Onko Natolla tarpeeksi ei-amerikkalaisia lentotukialuksia? Tämä on kysymys, joka minua brittinä askarruttaa. Madame Lösing. Lösing, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos. Täytyy sanoa, että että en ihan ymmärrä komment, kollegoini kommentteja juurikaan. Siksi kysyn nämä kohteet ja, ja nämä oheisvahingot 30 000 uhrihan siellä virallisesti ole. Ja jopa 40, 40 000 surmassa saaneesta on puhuttu. Nämä, nämäkin ovat pieniä oheisvahinkoja, vaurioita ja, ja kommentti, no, että eikö, eikö, onko 40 000, onko 40 000 uhria teistä pieni minimaalinen vahinko. I, i, että sen, sinne sitten kuitenkin näiden, näiden 11 000 ohjuksen laukomisen ja laukaisemisen jäljiltä kymmeniä tuhansia ruumiita. Sitä kummeksun. Sitten Täytyy tietysti vielä mainita, että tätä on juhlittu suurina, suurena menestyksenä komesta töisi, että, että, mä, että se on, todellinen tarkoitushan olisi tämä hallinnon vaihtaminen mutta täällä on afrikkalaisten unionin ja muiden maiden edustajat maininneet, että tämä tehtävä ei ole ollenkaan rajoittunutkaan pelkästään tällaisen lentokieltoalueen sisäisiin toimiin ja kunnettamiseen, vaan että tämän ja, ja että toimen, toimen kuva sitten vääristyi, vaikka oli tarkoitus sivileitä, sivilien elämää survata. Eikö tämä 40 000 uhria sitten ole epäonnistu, merkki epäonnistumisesta vai miten te sitä arvioitte? Sitten nämä opit tulevaisuuden varalle, jota sanotte täältä ottaneen, ja katsotte, että kaikki, koko operaatio oli menestys, ja eikö sitten ole niin, että sitten tämä lentokieltoalue ja siviilien suojelu edellyttää jatkossakin tällaista valtuutusta korkeammalta taholta Tämä koko oli, operaatio oli nimeltään Protector, eli siis suojeluun viittaa. Ja eikö sitä, tämä, on, onko tämä sitten se turva ja suoja, jota voimme jatkossakin sitten kuvitella vastaavilta operaatioilta? Entäpä sitten, jos ajatellaan Libyan nyky, nykyistä eh, tilannetta, Eh, sikäli kun olen ymmärtänyt aihetta suurenkin huoleen, ihmisoikeuksia poljetaan päivittäin. Ja nyt siellä on sitten vastaavasti uusi hallinto käyttäytyy lähes samalla tavalla kuin edellinenkin. Eli kaiken kaikkiaan, onko mielestäni tämä nyt sitten merkki menestyksekkäästä operaatiosta? Varmaan tätä menestyskäsitettä pitäisi sitten vähän uudestaan määritellä, eikä pelkästään silloin, kun pyritään johonkin muuhun kuin vain hallinnon, hallituksen vaihtamiseen. Merci, monsieur le président. Kiitokset. Your presentation. Kiitoksia paljon kenraali majorille esityksestä. Ensinnäkin haluaisin lisätä ääneni niiden kuoroon Anna Gomesin muun muassa, jotka sanoivat, että kyseessä oli hyvin onnistunut operaatio, mutta siinä epäonnistuttiin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tasolla. Mielestäni, mielestäni me, me hävisimme taistelun vahvemman eurooppalaisen läsnäolon luomiseksi tällaisissa tilanteissa. Ensimmäinen kysymykseni koskee jakoa USAn ja eurooppalaisten liittolaisten välillä, koska olemme lukeneet ja kuulleet huhuja, että kaikki eivät osallistu asianmukaisesti sotilasliiton kuluihin. Ja me tiedämme, että Tämä operaatio oli kovasti riippumainen, riippuvainen amerikkalaisesta kapasiteetista, esimerkiksi tankkauskoneista ja tiedustelualustoista ja niin edespäin. Mutta eurooppalaiset johtivat asiaa, operaatiota poliittisesti ja toisaalta kahtalainen tilanne siis, joten haluaisin, että haluaisit kehittelistä aihetta hieman lisää. Toiseksi kysyisin, että mitä voidaan oppia tämänhetkistä Libyan tilanteesta, sen vakautumisesta intervention jälkeisenä aikana. Eli minkälaista konfliktin jälkeistä suunnittelua pitäisi harjoittaa tulevaisuudessa? Ja kolmas kysymykseni koskee sitä, että minkälainen yhteen toimivuus on esimerkiksi Katarin kaltaisen Naton ulkopuolisten toimijoiden ja Naton järjestelmien välillä. Katarillahan oli tärkeä rooli tässä intervention aikana. Ja viimeinen kommenttini koskee Amnesty Internationalin raporttia, joka koskee tarvetta tutkia siviiliväestön kuolemantapauksia Libyassa. Amnesty International toteaa, että ilmaiskujen aikana kuoli tai vahingoittui, haavoittui paljon paljon ö, siviiliväestöä. Ja te väitätte, että niitä ei ollut niitä siviiliuhreja lähes ollenkaan. Mikä on mielipiteenne tästä? Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset kaikesta tästä tiedosta, jota meille välititte. Tehän olette armeijan kenraali, ettekä poliitikko, joten saamme erilaista näkökulmaa tästä kysymyksestä. Minä haluaisin nyt miettiä tätä nimenomaan sotilaallisesta näkökulmasta, josta se on suuri menestys. Tämä toteutettiin todella nopeasti ja myös saatiin päättymään varsin nopeasti. Minä haluaisin kuitenkin esittää muutaman yksityiskohtaisemman kysymyksen hyvin nopeasti, nimittäin Naton joukot pystyivät toimimaan ilmavoimineen. Paljon nopeammin saatiin hanke käyntiin kuin Balkanilla tässä muutama vuosi sitten. Miksi näin? Libyalla kuitenkin on aika tavalla uudenaikaisia ilma-aluksia ja hyvinkin moderni ilmatorjuntajärjestelmä. No tietysti kuitenkin voimme vain olla iloisia siitä, että Libyan ilmatorjuntajärjestelmä epäonnistui. Minä haluaisin kuitenkin tietää, mihin tämä perustuu ja mihin, miten tämä ilmatilan hallinta saatiin näin hyvin aikaiseksi ja, ja miksi NATO ei menettänyt ö, lento, lentokoneitaan ja aluksiaan. Ja toiseksi haluaisin esittää sen kysymyksen tästä targetoinnista – minä haluaisin miettiä sitä, onko tällaisissa operaatioissa mietitty sitä, minkälaisia oppeja voitaisiin saada siitä, kannattaako maakohteita tuhota tämällä tavalla. Ja minä haluaisin tietää, minkälaiset lukumäärät olivat miehitettyjen lentokoneiden ja miehittämättömien lentokoneiden välillä. Tällaisia suuntauksia näyttäisi olevan, että miehitetyt koneet osallistuvat paljon enemmän tähän työhön. Tietysti kyse oli NATO-operaatiosta mutta NATOa auttoi myös muut valtiot. Eli tässä aina tulee tietysti teknisiä ongelmia ja yhteensopivuusongelmia NATOn ja sitten NATOn kumppanivaltioiden kanssa. Esimerkiksi muistelen yhtä, keik- yhtä operaatiota, jossa oli, käytettiin Ruotsin lentokoneita ja niiden tekniikka oli toisenlainen kuin NATOn tekniikka. Ja näin syntyi ongelmia muun muassa ihan yksinkertaisesti polttoaineen eh, ja tankkauksen yhteydessä. Eli onko tässä ajateltu tämän tyyppisiä, tyyppisiä ongelmia ja erityisesti silloin, kun tulee valtioita Naton ulkopuolelta? Onko mietitty jonkinlaisia eh, ratkaisuja myös tällaisten, tällaisiin ongelmiin? Kiitoksia. Kiitokset. Nyt kenraali, olkaa hyvä. Tässä saitte aika paljon kysymyksiä vastattavaksenne. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Effectivement. Bon, je vais, je vais... Niin, minä nyt aloitan niistä kysymyksistä, jotka te esititte minulle. Varmaan samoihin asioihin tulee vastattua sitten samassa yhteydessä muihin vastaaviin kysymyksiin. No, Yhdysvaltain osallistuminen tähän unionissa tietysti on puutetta kapasiteetista. Täytyy ensiksi muistaa se, minkälaisia välineitä on käytössä tiedusteluun ja valvontaan. Euroopan unionissa se on usein miehittämättömistä aluksista, lentoaluksista, joita Euroopan unionilla ei kovinkaan paljon ole, ja nämä miehittämättömät laitteet tulivat Yhdysvalloista. Ja tässä voidaan suoraan havaita kapasiteetin puutetta ja selkeä esimerkki siitä, mikä Euroopan unionilta puuttuu. Ja Euroopan unionilla on si, une couverture. Havak, aluksia käytössään ja niitä voidaan käyttää tuohon varsinaiseen sotilastoimintaan, mutta myös tiedustelutoimintaan ja valvontatyöhön samantyyppisesti kuin Afganistanissa tähän asti. No niin, eli tämä on aivan olennainen kysymys tässä ISRssä, tiedustelussa ja valvonnasta. No sitten tämän jälkeen tulee tuo tiedustelutiedon käyttömahdollisuus. Siihen tarvitaan hyvin koulutettua henkilöstöä, joka käsittelee tätä valtavaa määrää tietoa ja joka täytyy välittömästi muuttaa käytettävään muotoon. Ja siitä tulee ongelma, kun ei ole riittävästi koulutettua henkilöä tällaisen tiedustelutiedon käsittelyyn Euroopan unionissa. Tässä myös Eurooppa, Eurooppa jäänyt union, Yhdysvaltain sitten Yhdysvaltoja jälkeen, sillä heillä on säännöllistä tiedustelutiedon käsittelykoulutusta ja he Natolle tuottavat tietoa, tiedustelutietoa jatkuvasti pureskellussa muodossa. Tietysti minun täytyy täsmentää se, että tiedustelutiedossa kaikki kansalliset tiedusteluketjut tekevät yhteistyötä ja tekevät yhdessä työtä ja voivat löytää tieto, sellaista tietoa, joka hyödyttää koko operaatiota. Ja kolmanneksi puhuisin tästä kohdentamisesta. Tämä myös on hyvin, hyvin erityisalaansa ja siihen tarvitaan myös valtavasti henkilökuntaa, hyvin koulutettua henkilöstöä, jotka vuorokauden ympäri hoitavat tätä tehtävänsä. Ja tässä täytyy myös huomauttaa, että Yhdysvalloilla on tässä kohdentamispuolella myös riittävästi henkilöstöä ja hyvin koulutettua henkilöstöä. Sitä on tarvittu erityisesti tässä Libya-operaatiossa. Tässä nämä kolme olennaista kysymystä tässä, tässä esittämässänne asiassa. Minä nyt tarkastan, vastasinko jo kaikkeen ja voisinko liittää tähän vielä muita kysymyksiä. No, seuraavaksi oheisvaurioista. Tämän tässä aluksi täytyy mainita, että kyse on selvästä proseduurista ja meidän täytyy kurinalaisesti noudattaa tätä selkeää alkuperäsuunnitelmaamme ja strategiaamme ja miettiä, minkälaiset rajoitukset meillä on näihin pommituksiin. Ja kaikki nämä täytyy ottaa huomioon, kaikki nämä yhdessä vaikuttavat meidän komentoketjuumme kaikki asiat päätetään poliittisella tasolla ja kaiken täytyy toimia saumattomasti aina tuota poliittiselta päätöksentasolta tuon lentokoneen pilottiin asti. Ja tässä täytyy nimenomaan toimia kurinalaisesti koko prosessin aikana ja näin on nyt toimittu ja sen pohjalta on pystytty vähentämään aivan minimiinsä oheisvauriot. Ja myös täytyy miettiä pilottien koulutusta erityisesti. Meidän lentokapteeneiltamme tarvitaan tilannetajua hyvin lyhyissä, lyhyessä aikavälissä, jotta he eivät ryhdy pommittamaan silloin, kun ei kuulu pommittaa. Ja tätä, tätä näin on nyt pyritty tähän erityistä huomiota kiinnittämään. Ja toiseksi, no tässä puhuin jo teknologiasta, kyse on näistä laserammuksista, kohdennetuista laserammuksista, ja ne ovat nyt hyvin moderneja, ja ne ovat hyvin tarkkoja, ja ne pysyvät juuri sillä alalla, johon ne on tarkoitettu, ja niiden myöskään muut paineaaltovaikutukset eivät ole niin laajat kuin aikaisemmilla. Tämä on hyvin merkittävää, eli näin näin sopeutetaan tuon ammuksen kokoa siihen kohteeseen nähden, joka on tavoitteena. Ja näin täytyy tietysti taata se, että näitä ammuksia on riittävästi e, e, koko operaation aikana. Ja tässäkin Yhdysvallat kyllä on ollut Eurooppaa edellä. Eli siis tämä koko proseduuri on tärkeä sekä ennen operaatiota, että sen aikana, että sen jälkeen me olemme voineet oppia paljon myös lentokoneiden sähköisten, sähköisestä tiedustelun tallennusjärjestelmästä sekä ennen hyökkäystä että sen jälkeen. Ja olemme pystyneet kohdentamaan nämä ammukset aivan erityisen tarkoin ja nämä on kaikki filmattu ja nähdään selvästi, mitä reittiä ammus on kulkenut me voimme näin selvästi arvioida ammusten kulun ja paikan päällä olemme voineet käydä toteamassa, minkälaisia oheisvaurioita on mahdollisesti syntynyt. Se on kaikista helpoin tapa todeta vahingot. Tietysti tässä paineaalto arvioinnissa me olemme pyrkineet myös toimimaan mahdollisimman varovasti, ja jos jotakin vaaraa siitä oli, niin olemme sitten pikemminkin pidättäytyneet ammuksen käytöstä. No sitten näistä välineistä vielä, tehän siitä jo puhuittekin puheenjohtaja, kapasiteetin sisällä meillä ovat nämä ammukset, jotka nykymuodossaan auttavat meitä kovasti oheisvaikutusten vähentämisessä. Sitten myös tämän laadun kehittäminen, joka meitä on kovasti auttanut. Myös täsmen, kohdentaminen ja täsmällisyys on parantunut viime aikoina. Ja erityisesti korostaisin koko menettelyn kurinpitoa ja, kuri, ja kurinalaista toimintaa ja myös erityisesti näiden pilottien kouluttamista, jotta he voivat toimia mahdollisimman ajantasaisesti ja mahdollisimman järkevästi erityistilanteissa. Ja tietysti mm, voin kehua tässä myös eurooppalaisten pilottien pätevyyttä tässä Libya-hankkeessa. No niin, sitten jatkan vielä oheisvaurioista, koska siihen liittyi muitakin kysymyksiä ja kommentteja. Minä toki pysyn tässä sotilaallisella puolella. En puutu näihin poliittisiin kysymyksiin operaatiossa alkuunkaan. Minä olen jo sanonutkin ja vielä kerran vahvistan sen, että nämä oheisvauriot olivat hyvin pienet Libyassa. Toivon, että te tutkailisitte yhdistyneiden kansakuntien tiedonantoa tästä asiasta ja myös tuo Amnesty Internationalin juuri ilmestynyt raportti toteaa tämän uhrien, siviiliuhrien määrä oli hyvin pieni ja muidenkin uhrien määrä hyvin pieni, joten toivon, että te katsotte näitä kahta mainitsemaani asiakirjaa ne ainakin Naton näkökulmasta ovat hyvä eh, lähtökohta ja ne myös kiittävät NATOa näin täsmällisestä ja varovaisesta toiminnasta. Ja sitten vielä tulevaisuuden kapasiteettimahdollisuuksista. Onko Natolla mahdollisuuksia kehittää kapasiteettiaan. No, minä nyt sanoisin seuraava, että Naton kunnianhimon taso on tietysti ihan sama ja tavoitteiden taso on sama kuin muun muassa Lissabonissa sanottiin, jos täytyisi ryhtyä muuttamaan tätä, niin eh, sellaista tietysti saattaa eh, aja, joutua ajattelemaan, kun kuuntelee Yhdysvaltain poliittisia julkilausumia, mutta nämä strategiset eh, suuntaviivat kuitenkaan eivät liity Euroopan mantereeseen. Eli jos meidän nyt täytyisi lähteä johonkin eh, operaatioon seuraavien kuukausien aikana, niin toimittaisiin kuitenkin edelleen vielä samalla tavalla kuin nyt tässä Libya-operaatiossa. Meillä olisi samat menestystekijät mukana ja samat heikkoudet vielä mukana. Jos ensi vuonna sitten näin kävisi, niin eh, ainakin minun mielestäni mahdollisesti eh, olisi paremmat tiedot tästä hankkeesta ja ohjausjohtamisjärjestelmästä ja parempaa tiedustelutietoa ja paremmat arviot Libyan tilanteesta, joten me olisimme valmiimpia uusiin operaatioihin johtamisjärjestelmässämme ja näin voisimme menestyä uudessa operaatiossa paremmin. No sitten tuosta OUPstä, Yhdysvaltain ja Euroopan välisestä tasapainosta. No, tilannehan nyt on molemmissa molemmilla mantereilla erilainen, mutta kuitenkin tavoitteeseen on päästy. Yhdysvaltain tuki oli huomattava, kuten jo sanoin, tiedustelun puolella, mutta kuitenkin sitten eurooppalaiset taas olivat kovasti operaatiossa itsessään mukana itse näissä pommituksissa, kohdentuissa pommituksissa, mutta myös tässä koko operaation sisällä eurooppalaiset todellakin olivat päätekijöitä, jotka veivät asioita eteenpäin. Yhden esimerkin voisin nyt tässä ottaa, esimerkiksi sen, miten helikopterikapasiteettia saatiin käytettyä tässä operaatiossa. Tämä kaikki kuului Euroopan unionin harteille. Eurooppalaiset tähän sitoutuivat ja eurooppalaiset nimenomaan tässä menestyivät eli siis tiedusteluasioissa ja kohdentamisasioissa. Yhdysvaltalaiset osallistuivat eniten. En tietenkään nyt väitä sitä, että Eurooppa ei olisi tehnyt yhtään mitään, mutta puhun siitä, että enimmältään tämä työ tehtiin Yhdysvalloissa ja sitten voimankäytössä ja itse operaation johdossa Eurooppa loisti. No sitten eh, lentotukialusten käyttö. No, vastaukseni tässä nyt vähän pomppivat, mutta tästä OUPstä sanoisin, että nämä lentotukialukset olivat Sisilian nimisiä ja myös Kreeta nimeä käytettiin ja niiden avulla voitiin käyttää hyvin monia lentokoneita. Suurin osa Naton lentokoneista oli Italiassa tai Kreikassa ja muissa maissa. Ja tässä viittasitte jo Charles de Gaullein lentokenttään. Charles de Gaulle pysyi kansallisessa hallinnassa, kansallisessa johdossa. Charles de Gaulle ei koskaan siirtynyt Naton johtoon. Kun lentokoneet ja helikopterit lähtivät, nousivat Charles de Gaulleilta tai mistä tahansa muualta, niin silloin ne siirtyivät Naton piiriin, mutta itse lentotukialus pysyi täysin kansallisessa johdossa. Eli tässä todella tehtiin yhteistyötä lentotukialusten kanssa ja pääosa niistä oli Italiasta ja Kreikasta. Ja sitten, jos ymmärsin tämän seuraavan kysymyksen oikein, eli Libyan tilanne nykyisellään, no se kuuluu kansainväliselle yhteisölle ja libyalaisille itselleen tällä erää. Ja todellakin nyt ollaan hyvin poliittisella alueella, enkä minä edusta tätä poliittista puolta ja näin, jos mietitään, minkälaista kapasiteettia täytyisi siellä käyttää, jotta voitaisiin toteuttaa tuota rajavalvontaa, rajavalvontaa. No mielestäni te tarvitsette tässä ISR, eli siis tiedustelutietoja ja sen sellaista. Te voitte eh, nyt pyrkiä kehittelemään sellaisia järjestelmiä, joiden pohjalta voidaan valvoa näitä tuhansia kilometrejä rajaa, joka edu, erottaa Libyan naapurivaltioistaan tuolla hyvin epävakaalla alueella. Joten todellakin tällaista tiedustelutietoa ja valvontatietoa ja järjestelmiä todella tarvitaan aivan erityisesti. Rohkaisen teitä siihen, mutta joka tapauksessa mm, tässä nyt mielestäni ongelmat eivät ole ihan samat kaikkien Libyan naapurivaltioiden kanssa, joten tässä vaaditaan erityisasiantuntijuutta. No sitten tässä puhuttiin myös yhteentoimivuudesta, yhteentoimivuudesta Katarin ja muiden valtioiden suuntaan. No en nyt ole saanut mitään sen kummempaa tietoa näistä asioista. Mielestäni tässä on ihan mahdollista, että kaikenlaisia yhteentoimivuusongelmia olisi ollut. Ja Naton puolella juuri tuota polttoaineongelmaa on ollut, mutta meidän täytyy aika pikaisesti Naton logistiikkapuolella päästä nimenomaan polttoaineongelmista eroon. No, tässä Persialahden alueella Arabi-emiraatit ja sitten Katar ilmoittivat, että niillä on sellaista materiaalia, joka on eurooppalaista tai yhdysvaltalaista käytössään. Ja aika pitkälti näiden joukkojen koulutus on tarjottu yhdysvaltalaisten tai eurooppalaisten sotilasosastojen puolelta, joten niillä on hyvin suurta kiinnostavaa tarjota meille myös yhteentoimivuuden kannalta, ja me voisimme edelleen pyrkiä parantamaan niiden osallistumista varsinaiseen käytännön toimiin tehokkaasti. Katar Katar sai tukea Ranskalta, Emiraatit, Yhdysvalloilta, joten niillä on selvät kumppanuussuhteet jo olemassa yhden valtion kanssa pikemminkin kuin koko sotilasliiton kanssa, mutta kaikki on hoidettu aivan erinomaisesti ja täysin korrektisti. Meidän täytyy tietysti kehittää tätäkin puolta edelleenkin, jotta saisimme nämä valtiot osallistumaan paremmin Naton harjoituksiin me voimme yhteen toimivuudessa varmasti edelleenkin vain voittaa näiden valtioiden kanssa tulevissa operaatioissa. No sitten unohdin tässä yhden kysymyksen korvauksista. Niin, tämä on myös poliittinen kysymys. Se on poliittinen asia. Nykyisellään asiaa käsitellään, ainakin minun tietääkseni itse Libyan viranomaisten puolelta, enkä voi tästä tämän enempää sanoa. Voin antaa teille yhden esimerkin Afganistanista esimerkiksi, koska Afganistanissahan näin on toimittu myös. Afganistanissa jokainen kansa mm, noudattaa omia sääntöjään oheisvaurioiden korvaamiseksi Eli näin on toimittu Naton johtopuolelta äh, tuolla Afganistanissa. Eli se valtio, joka, jotka, äh, valtiot itse luovat tämän korvausjärjestelmänsä omien sääntöjensä mukaisesti. Ja sitten miksi näin nopeasti pystyttiin toimimaan ilmavoimissa. Gaddafin ilmavoimat eivät olleet niin koutettuja kuin ajateltiin aluksi. Ja ehkä mahdollisesti oli myös kaikenlaista huoltoongelmaa ollut, ainakin osassa Gaddafin ilma-aluksia. En nyt enempää voi tästä sanoa, mutta operaatio, joka edelti tätä, edelsi tätä OUP, teki paljonkin työtä tuhotessaan tuota ilmatorjunta mm, puolta Libyassa. Ja myös Naton koneet tekivät oikein hyvää työtä ja sillä oli suuri pelotevaikutus heti alusta alkaen. Mielestäni nämä ovat ne tärkeimmät tekijät, miksi tällaiseen lentokieltoalueeseen päädyttiin niin pikaisesti. No sitten näissä pommituksissa oli lähes tulkoon aina miehitetyt alukset mukana. ainakin hyvin, hyvin marginaalisesti miehittämättömät olivat mukana. No sitten tuo tulevaisuuden yhteentoimivuus, ehkä minä siitä jo riittävästi puhuinkin. Eli Natossa todella toivotaan tämän asian, siis yhteentoimivuuden korostamista. Connected Forces-hanke aloite meillä on olemassa. Se on yksi merkittävimmistä kysymyksistä yhteen toimivuuden puolella sekä liittoutuneiden sisällä että myös kumppanimaiden maiden suuntaan. Libya todellakin oli merkittävä tekijä meidän huomata, miten yhteentoimivuuspuutteita meillä on kumppaneidemme kanssa, mutta myös huomata, että meillä on paljon tekemistä itse Naton sisällä. Minä päätän tämän pikapuoliin kysymykseen tiedustelu, äh, siis viestintävälineistä ja sitten tästä sanasta exclusive, jota tuolla on käytetty englanniksi. No, meidän ei tule unohtaa äh, tai käyttää tätä käsitettä väärin Ehkä pitäisi ajatella asiaa jopa päinvastoin ja miettiä alkumetriämme Naton mahdollisuuksia käyttää henkilöstöään pelkästään tiedotusvälineiden palveluksessa. Me kärsimme tästä kovasti ainakin aluksi, koska meillä ei ollut tiedotusvälineisiin keskittynyttä asiantuntijaa tietysti tuolla, missä tuo johtamisjärjestelmä oli, niin nimenomaan siellä olisi tarvittu lehdistön asiantuntijaa vastaamaan näihin kysymyksiin, eikä missään kauempaa. Ja tässä meidän olisi, meidän täytyi pyrkiä vastaamaan näihin kysymyksiin me olisimme todella tarvinneet tällaista asiantuntijaa tiedotusvälineiden suuntaan. Uskoisin nyt vastanneeni kaikkiin näihin kysymyksiin, joita tähän mennessä minulle on esitetty. Kiitokset, kiitokset teille, kenraali. non, c'est un exercice d'autant plus euh, délicat euh, et nous vous sommes très reconnaissants. Niin, olemme hyvin kiitollisia siitä, että tulitte tänne puhumaan näistä kysymyksistä. Tässä tietysti on poliittisia ja diplomaattisia kysymyksiä. Tämä raja on aika hankala. Ymmärrämme tietysti, että te haluatte pysyä omalla tontillanne ja kiitämme teitä nyt näistä puheenvuoroista. Täällä olisi vielä kaksi kysymystä. Minäkin haluaisin vielä esittää yhden kysymyksen käytännön näkökulmasta, eli komentoketjusta Natossa, eli kyse on tietystä lentokoneesta, joka sitten lähtee liikkeelle välimereltä ja sen suhdetta aina tuonne keskuskomentokeskukseen. Eli tällaiset asiat minua kovasti kiinnostaisivat käytännön näkökulmasta, erityisesti miten tämä kohdennus tapahtuu, mitkä nuo aikarajat ovat. Tämä kysymys saattaa olla tietysti hivenen provosoivakin, koska oltaisiin ehkä voitu, ehkä tein tässä tällaisen Eh, eh, väärän arvion, eikö tämä komentoketju ole joskus aika pitkä, kun kyse tuosta 19. päivästä maaliskuusta ja 31. päivästä maaliskuuta toimittiin ad hoc pohjalta ja olisi ollut hyvin nopea, nopeat mahdollisuudet eh, toimia sen pohjalta, mutta sen jälkeen otettiin useita komentokeskuksia Izmiriin ja sinne ja tänne, joten olisiko tämä, tätä voitu lyhentää ja helpottaa ja yksinkertaistaa? No kohta saamme tähän varmasti sitten vastauksia sen pohjalta, mitä voitte tähän va- vastata. Kronberg haluaa käyttää nyt puheenvuoron selkeän Gomes. Is very Minun mielestäni operaatio osoittaa, että USAlle ja Euroopalla oli selkeitä eroja. Yksi kysymyksistä koskien Euroopan yhteistä turvallisuuspolitiikkaa on tämä pooling and sharing järjestelmä. Siitä puhutaan paljon ja että sillä voitaisiin ratkaista jotkut talousongelmista, joita joillakin jäsenvaltioilla on. Näettekö, että tällainen pooling ja sharing voisi olla osa ratkaisu ratkaisua tähän kapasiteettiongelmaan. Ja kysymys kuuluukin, että onko Libyan operaatiosta jotakin opittavaa tai esimerkkejä siitä, miten voidaan luottaa tällaiseen pooling and sharing järjestelmään vai oliko, e, valitsiko epäluottamusta? Mitä voisitte sanoa tästä aiheesta? I would like just to, uh, make haluaisin kommentoida sitä, mitä Lansing mainitsi näistä 30 tai 40 000 surmansa saaneesta. Josta Lösinger, en minä sitä vähättele mitenkään. Saattaa olla, että se lukee, luku on vielä tätäkin korkeampi. Mutta, mutta, mutta ei sitä, sitä nyt, siitä NATOa pidä syyttää, koska se on Libyan keskinäisten vihanpidon tulosta jos menee vaikka Misorataan ja e, muualle, e, sieltä nä, siellä näkee tuhojen määränä, koska e, siellä Gaddafin joukot itse pommittivat ja rummuttivat näitä seutoja. Ja kenties siellä oli hyvinkin huonosti kouluttuneita liberalaisia, huonosti koulutettuja. Siellä ihmiset ottivat vaan mitä tahansa kättä pitempään saada, voidakseen taistella sitten äh, diktatuurihallitusta vastaan. Tämä kokonaisuhromäärä saattaa olla huomattavastakin äh, korkeampi ja tähän on todella runsaasti, mutta kuten äh, kenraali Majori äsken totesi ja viittasi Amnestin ja YK raporttiin, siellä puhuttiin 53 siviliuhrista, jotka, jotka ja jotka, jotka syntyivät sitten Naton toimenpiteiden johdosta. Hämmästyttävän alhainen määrä, yhtään väheksymättä heitäkään. Tämä oli aivan, aivan fantastinen täsmäoperaatio, jos, jos, jos mikä. Mutta tämä, nämä muut uhrit ovat libyalaisten itsensä aiheuttamia. Mutta jatkokysymykseni kenraalille. Sodan seurauksena Gaddafin vanhaa aseistusta levisi pitkin mäkeä. Siellä oli kemiallisia aseita esimerkiksi. ja jotain miinoja, mutta joko, on, onko jo näitä miinoja, näitä kemiallisia aseita saatu jo jäljitetyksi ja puretuksi? ja samoin myöskin sitten äh, näitä muita äh, aseita, jotka sinne äh, luontoon levisivät. Onko NATO tässä hankkeessa ollut mukana millään tavalla ja ovatko EUn jäsenmaat antaneet oman panoksensa tähän, tähän työhön? enfin, euh, Charles Tannock, Sitten um, Kiitoksia puheenjohtaja. Anna Gomez puhuikin siviiliuhreista 30 tai 40 000 uhrista. Se ei nyt ole ihan selvää, mikä se luku on, mutta Libyan, niin minun kysymykseni kuuluu, kuinka moni noista oli libyalaisia, kuinka moni oli ehkä muualta tulleita sotilaita, palkkasotilaita, koska sellaisiakin oli ehkä satoja. Taikka 10, 5 tai 10 000 eri arvioiden mukaan luvut vaihtelevat. Oletan, että sy- Syyrian taistelussa tai Libyan taistelussa olisi itse, oli itse asiassa paljon enemmän näitä palkkasotureita kuin olisi voinut olettaakaan. Ja haluaisin tietää, kuinka paljon todellakin noita palkkasotureita oli mukana ja mitä näille yksilöille tapahtui. Ovatko he nyt sitten vankilassa vai ovatko, onko heidät päästetty takaisin omiin maihinsa vai onko heidät viety oikeuteen eteen? Tämä kiinnostaisi minua. Minusta on kuitenkin ällistyttävää huomata, minkälainen konflikti tässä on, koska minun tietääkseni kukaan Naton joukoista ei kuollut taisteluissa, ehkäpä onnettomuuksissa mahdollisesti tai jossain omien tulituksessa, mutta haluaisin vahvistuksen tälle tiedolle. Onko näin, että Naton väkeä ei kuultu ollenkaan? Entä sitten aseiden tulo Libyaan? Sitä alun perin katarilaiset rahoittivat. Ja nyt näyttäisi sitten, että erityisesti islamistijoukkojen käsissä on valtavat määrät aseita ja nämä aseet olivat peräisin alun perin katarilaisilta ja ovatko nämä aseet nyt valumassa mahdollisesti Sahelin ja, ja al käsiin? Olisiko teillä tietoja tästä? Ja mahdollinen turvallisuusuhka, jonka muodostaa Nigerissä oleva äh, Garafin yksi poika. Onko tämä mahdollinen turvallisuusuhka tai mahdollinen tulevan, tulevan vastavallankumouksen rakentaja mielestänne? kuinka vakavasti meidän pitäisi tällainen perheen jälleen yhdistämisyritys tai skenaario ottaa mielestäni? Kiitokset. No niin, olkaa hyvä. Nyt voitte vastata näihin kysymyksiin. Kiitokset tästä komentoketjusta. No tuon komentoketjussa täytyy muistaa seuraavat, eli sotilaallinen koneisto ja poliittis-sotilaallinen komento puolestaan poliittis, joka äh, on täällä Brysselissä, jossa tehdään tätä, näitä poliittisia päätöksiä. Ja siihen saadaan tietysti sotilaallisen komitean neuvoa, neuvoja. Ja kyse on juuri olennaisimmasta ja strateginen yksikkö Monsista antaa ohjeet sitten seuraavalle tasolle. Eli strategiselta tasolta saadaan käsky, joka siirtyy eteenpäin sotilaalliselle komitealle, joka lähettää siitä oman sotilaallisen mielipiteensä, joka auttaa poliittista komiteaa. Ja vain sitten kun tuolta on saatu loppupäätös, niin silloin varsinainen komento voidaan lähettää eteenpäin eri tasoille. Eli puhutaan strategisesta tasosta tietysti Eli sen kyse on suuri, tästä suuresta komentojohdosta. Strategisella tasolla sitten on operatiivinen taso napissa ja se kyse oli tuosta esikunnasta, joka hoiti tämän operatiivisen komennon. Ja kyse oli her- kenraali Busharista tässä tapauksessa. Ja hän toimi paikan päällä. Ja minun täytyy huomauttaa, että tuo, tuo komentokeskus toimi sekä Napolissa, Napolista käsin myös muilla kentillä, ja sen täytyi ottaa yksi elementtinsä voidakseen nimenomaan OUPtä johtaa, kun se vastaa myös muista, muun muassa Kosovosta. Eli sillä oli tällainen oma yksikkönsä, joka hoiti OUPtä Naton sisällä. Sen jälkeen siirrytään seuraavalle tasolle tältä operatiiviselta tasolta ja siirrytään elementtien komentotasolle. Meillä, e, meillä oli selvä komentokeskus, joka johti ilmaa yksiköitä ja toinen komentokeskus, joka johti laivastoa ja se Napolissa. Maayksiköitähän tässä ei ollut. Eli tässä tämä komentoketju ja sellaisenaan se on olemassa myös nytkin. Naton yksi vahvuuksista on juuri se, että se pystyy toimimaan koska tämän komentoketju on olemassa ja henkilöstö on suoraan koulutettu harjoitusten kautta tämän tyyppisiin operaatioihin, vaikka totta kai meillä on vielä edisty, kehitysaskelia otettavana, Mut, ja, mutta kuitenkin tämä Libya-hankekin on parantanut entisestään meidän komentoketjumme toimivuutta. No, onko tämä komentoketju sitten raskas? No, on toki totta, että kun toimitaan tällaisessa järjestössä, jossa 28 valtiota päättää asioista yhteisymmärryksellä, niin ei ainakaan voida toimita niin nopeasti kuin kansallisella tasolla, kansallisen tason operaatiossa. Mutta kuitenkin, jos koordinoidaan toimia tiettyjen valtioiden välillä hyvin, Äh, tehokkaasti. Ja tuo ad hoc toiminnassa toimit, oli kansallinen komentotaso ja sekin vei oman aikansa, vaikka tietysti nopeamminkin toimittiin sen pohjalta, mutta meillä oli hyvin kiireellinen tehtävä edessämme ja meidän täytyi hyvin nopeasti pystyä vastaamaan tähän ja kansallinen sieltä tasolta sitten saatiin tämä, äh, toimi, tämä, nämä vastaukset tuossa ennen NATO-johtoisuutta, mutta kuitenkin tuo poliittinen päätös saatiin aikaiseksi nopeasti ja sitten tämä koko prosessi koko komentoketjussa lähti sen jälkeen liikkeelle ja vasta tämän poliittisen hyväksymisen jälkeen. Tähän siis varmasti menee hivenen kauan enemmän aikaa kuin kansallisella tasolla varsinkin aluksi, kun täytyy päättää, ryhdytäänkö toimimaan vai ei. Kun koneisto on lähtenyt liikkeelle, niin sanoisin, että me pystymme toimimaan yhtä nopeasti kuin voitaisiin toimia kansallisella tasolla ainakin lähestulkoon yhtä nopeasti. Ja sanon äh, lähestulkoon yhtä nopeasti siksi, että onhan ö, tietysti aina kansallisia erillismielipiteitä, jotka mahdollisesti saattavat häiritä keskusteluamme ja taas mietitään uudestaan uudelta kannalta asiaa. Eli kyllä tähän menee sinänsä enemmän aikaa, mitä enemmän lusikoita sopassa on, mutta ja voiko tuo lentokone tehdä niin tai näin. Eli totta kai tässä komentoketjussa toimitaan hitaammin kuin kansallisella tasolla, jolla mennään nopeasti, nopeammin eteenpäin. Silloin vain toimitaan tuosta vaan suurin piirtein, mutta Natossa tilanne on toinen. Mutta kuitenkin vain vastatakseni tähän kysymykseen. Se saattaa olla toki yksi heikkous, mutta toisaalta myös Naton vahvuus, koska tarvitaan kaikilta valtioilta yhteinen, yhteisymmärrys näiden päätösten taakse. Ja ja myös tämä oheisvauriojärjestelmä, jonka olemme pystyneet luomaan, ja niiden välttäminen liittyy juuri tähän yhteisymmärrykseen. No sitten minä olen varma, että että tämä pooling ja sharing voimavarojen yhteiskäyttö ja jakaminen on yksi tärkeimmistä. Minulla ei ole tästä nyt sen kummempaa esimerkkiä antaa tämän OUPn yhteydessä. Puhuin teille havakeista jo jotkut NATO-valtiot käyttävät niitä ja tuottavat näitä välineitä ja havaittiin, että yksi valtioista ei halunnut sitoutua henkilöstön lähettämiseen tähän hankkeeseen, mutta silti löysimme henkilöstön tähän. Eli aina jostain löytyy ratkaisu mutta minulla nyt ei ole kovinkaan paljon esimerkkejä, täsmällisiä esimerkkejä esittää. Naton uusista kapasite- uudesta kapasiteeteista puhuin jo tästä tiedustelutiedon uudesta kevyestä käyttömuodosta ja, si- ja se, että Nato varmasti käyttää myös tulevissa hankkeissaan. Ja jos NATO saa nämä uudet välineet käyttöönsä, niin voimme toimia tehokkaammin. Tämä liittyy liittoutuneiden keskinäiseen luottamukseen, minkälaisia välineitä saamme käyttöön tällaisessa OUP-hankkeessa erityisesti yhdysvaltalaiset tiesivät, että täytyy heidän puoleltaan tarjota lisää ja he toimivat näin välineiden toimittamisessa tämän operaation edistämiseksi. Joten tässä tämä luottamustoimi ja voimavarojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö erityisesti Naton pääsihteeri tietysti on aina puhunut tästä Smart Defense-hankkeesta. Siinä on kyse samoista tavoitteista Eli meidän täytyisi käyttää monikansallista voimaa yhdessä, voidaksemme paikata tätä kansallisen tason talousarvioiden heikkoutta. Ja on aivan äh, tämä on aivan tuon Smart Defense-hankkeen ytimessä Natossa, kun mietitään, mitkä kysymykset nostetaan etusijalle ja mihin asioihin aiotaan erikoistua. Ja Kyse on esimerkiksi tuosta Baltian valtioiden tilanteesta, johon tarjotaan, johon tarjotaan muista valtioista kapasiteettia Baltian valtioille. Ja Baltian valtiot voivat näin kasvattaa luottamustaan kumppanivaltioihinsa ja Naton sisällä, jotka auttavat heitä omien haasteidensa kanssa. Mutta tosiaan avain asia tällaisessa kansallisessa, kansainvälisessä järjestelmässä on kapasiteetin kasvattamisen yhteydessä erityisesti tuo luottamus. Ja niin luottamuksen pohjalta voidaan käyttää kaikkea kapasiteettia. Ja sitten Libyan jälkeinen tilanne. Muu, ja kemialliset aseet ja sitten nämä aurinkovoimajärjestelmät. Tähän NATO ei osallistu. NATO-valtiot kyllä ovat investoineet näihin, mutta NATO sinänsä ei tähän osallistu. Ja me tietysti tarjoamme kaiken tiedustelutiedon ja muun tiedon, jota meillä on tämä, näiden hankkeiden kehittämiseen – ja sitten nämä palkkasotilaat, niistä en voi sanoa sen enempää. Juuri näin on nyt tapahtunut. Palkkasotilaita oli Libyassa, en tiedä kuinka paljon Gaddafi heille maksoi. Mutta NATO ei kärsinyt ihmistappioista, ei itse asiassa myöskään loukkaantuneita tullut ja vielä Katarin tarjoamista aseista kapinallisille. No tämä tosiaan oli Katarin oma aloite. Eli ei Natosta mitään käskyjä tullut tällaiseen, ei mikään Pohjois-Atlantin liitto kehottanut libyalaisten aseiden paikkaamiseen, aseiden määrän paikkaamiseen Katarin suunnasta. En voi sanoa tästä sen enempää. Kyse oli oppositiojoukoista, jotka sitten saivat aseensa omista lähteistään. Mutta minun käsitykseni mahdollisista uhista esimerkiksi nyt tuo Gaddafin poika, joka on Nigeriassa, no, minun henkilökohtainen näkemykseni on se, että tuskin hänestä paljon kuullaan mielestäni. Hän on jo menneisyyttä. Kyse on uusista voimista Libyassa, eli tuskinpa Gaddafin klaani valtaan pääsee tämän henkilökohtaisena mielipiteitäni esitän. Kiitokset, kiitokset teille kaikista näistä täsmennyksistä ja vastauksista. Ei tämä ole ollut kylläkään helppoa, mutta kuten jo sanoitte johdannossanne, niin tämä koko hanke, joka ei vielä Natossa ole päättynyt, on vielä sinänsä kesken, koska arviointi vielä jatkuu, mutta ja tätä sitten varmasti poliittisesti ja diplomaattisesti tulkitaan monella tavalla myöhemmässä vaiheessa, mutta niihin emme nyt tässä sen kummemmin puutu. Kiitokset teille joka tapauksessa, kiitokset. Oli hyvin merkittävää saada sotilaallista arviota asiasta ja saada tietää, mitä Euroopan unionilta puuttuu Tehän puutui, puhuittekin monesta kriittisestä kapasiteetista, jota Euroopan unionin valtioilla sinänsä on. Ja helikopterin kuljettajista ja piloteista, jotka tekevät hyvin vaikeissa olosuhteissa mainiota työtä. Ja muistutitte myös liittoutuneiden menestyksestä siinä mielessä, että yhtään uhreja ei, kuolleita ei tullut. Gomes jo kiinnitti huomiota Naton erityisen kohdennettuihin iskuihin. Ja jos mietin Kosovon konfliktia, niin sen siitä lähtien kehitys on ollut huomattavaa, varsinkin kohdentamisessa. Kiitokset teille tästä esittelystänne. Kun hanke todella saadaan päätökseen, niin me kovasti Mielellämme ottaisimme teidät kertomaan johtopäätöksistänne. Kiitokset teille. Me nyt siirrymme sitten tuonne ulkoasianvaliokunnan kanssa keskustelemaan asiasta. Täysistuntosaliin Ashton saapuu paikalle yhteisvaliokuntiemme kokoukseen.